Arvon kollegat, ehdotan, että jatkamme töitä. Eli olemme eilisestä lähtien saaneet asioita nopeammin hoidetuksi kuin alun perin. Eli tarkoitus meillä on enää kolme esityksestä kohtaa jäljellä ja mennään sitten ripeästi, jotta päästään kaikki mahdollisimman aikaisin pois, niin totta kai käsittelemme asiat niiden vaatimalla perusteellisuudella. Meillä on siis vielä muutama esityslista kohta ja aloitamme Alfonsiin mietinnöstä, joka koskee Kapverden kanssa solmittua kalastussopimusta. Sen jälkeen meillä on kuuleminen Serbin, Serbian hallituksen varapääministerin kanssa. Ja sitten meillä on vielä äänestys joka koskee globalisaatiorahastoa Barbara Materan mietinnön pohjalta. Ehdotan, että aloitamme herra Alfonsista. Periaatteessa Serbian pääministeri tai varapääministeri saapuu varttian vaille kuu neljä. Ja jos hän nyt sattuisi olemaan myöhässä, niin ehdotan, että menemme sitten tuohon äänestykseen. jotkut kollegat ovat toisessa valiokunnassa ja haluaisivat olla äänestyksessä mukana. En usko, että tässä nyt on kovin suuria ryhmien välisiä eroja näissä kysymyksissä, joten tälle asialle ei voi mitään. Eli jos Serbian varapääministeri nyt saapuu ajoissa, niin ennen äänestystä sitten järjestämme tuon kuulemisen, ja jos hän on myöhässä, niin ehdotan että äänestämme aikaisemmin, jotta voittaisimme aikaa. Herra François Alfonsi, odotamme erittäin suurella mielenkiinnolla teidän esitystänne kalastussuhteesta Kapverden kanssa. Euh, Kiitoksia. Tarkastelemme siis EUn ja Kapverden välistä kalastuskumppanuussopimusta Lissabonin sopimuksen myötä meitä kuullaan. Voimme joko hyväksyä tai hylätä tämän sopimuksen. Kyse koskee Komoreja, Salomonsaareja ja niin edespäin. Näillä on aika pieni rahoituksellinen vaikutus ja noin 0,5 miljoonaa vuodessa Kyseessä on aika pieni globaali summa, kokonaissumma. Meitä on nyt kuultu hiukan viipeellä, koska sopimuksen voimaan astumisessa on ollut viivettä. Mutta me nyt olemme kuitenkin vastanneet ihan ajoissa. Mitä muuta nyt sanoisin? Olen sitä mieltä, että me voimme lausua myönteisen mielipiteen, antaa myöntämyksemme tälle kalastussopimukselle. Siinä vaiheessa, kun keskustelemme seuraavista kalastussopimuksista, niin ne ovatkin jo eri luokkaa, paljon mittavampia myös budjetiltaan ja yhdessä kalastusasiain valiokunnan kanssa sitten niistä keskustelemme. Eh bien. Merci beaucoup, mon cher collègue. Kiitoksia, arvon kollega. Onko puheenvuoropyyntöjä? Rova Reli, olkaa hyvä. Haluan vain tukea herra Alfonsin pyyntöä ja vaatimusta. Olemme puhuneet monta kertaa täällä, että tarvitsemme budjettivaliokunnan ja kalastusvaliokunnan välisiä yhteisiä työryhmiä tai alavaliokuntia. Ja mm, me, olemme, me emme ole se valiokunta, jossa näitä asioita voidaan käsitellä syvällisesti, mutta mm, näillä on kuitenkin budjettivaikutuksia, joten on tärkeää, että me teemme yhteistyötä kalastusvaliokunnan kanssa ja minä tuen siis Alfonsinin pyyntöä, Alfonsiin pyyntöä tässä asiassa. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska nämä sopimukset koskevat avustuksia, jotka ovat tärkeitä myös kyseessä olevien <clears throat> maiden ja alueiden kannalta, enkä ole varma, onko he kehitysvaliokunnalla kenties tähän jokin kantansa annettavana. Ehkä heitä kiinnostavat nämä asiat kuitenkin. Ja kuten jo aikaisemmin sanoimme, niin nyt meidän täytyy tämä tosiaan tehdä. Meidän täytyy pyrkiä järjestämään yhteinen työkokous kalastusvaliokunnan ja budjettivaliokunnan välillä. Ja ehkä kehitysvaliokuntakin on tästä kiinnostunut, joten ehkä hekin voisivat tulla tähän mukaan. Se olisi minusta tärkeää. Rova Durand, olkaa hyvä. Je pense que... Niin, Minun mielestäni kehitysasioista vastaava valiokunta on kyllä kiinnostunut näistä asioista, koska puhumme Cap Verdestä, joka on nyt siinä vaiheessa, että jos jos me emme kuule kehitysasiavaliokuntaa, niin on se vaara, että se ei sitten ole riittävän perillä asioista. Très bien. Nous verrons. Donc c'est Kiitoksia. Katsotaan. Ehkä ulkoasianvaliokunta olisi sitten parempi tässä tapauksessa, mutta katsotaan tätä vielä. Jos me pidämme tämän strategisen työkokouksen, niin silloin on tarkoitus kyllä tarkastella kalastussopimuksia kokonaisuutena, ja ne kyllä koskevat kehitysvaliokuntaa, vaikka tämä Kapveren sopimus ei koskisikaan heitä. Herra Alfonsi, meidän esittelijämme. Oletteko, olitteko te mukana Islannissa käyneessä valtuuskunnassa, kun te niin rakastatte kalastusasioita? Meillä oli nimittäin Islannissa delegaatio joka oli Joran Fermin johtama. Ja he tekivät kirjallisen selonteon tuosta matkasta, jonka täällä hyväksyttiin. Ja se on erittäin kiinnostavaa ja herra Ferm eilen antoi meille siitä yhteenvedon eilen iltapäivällä. Ja mielestäni siinä oli mielenkiintoista se, että meidän valtuuskuntamme ja oli erittäin hämmästynyt siitä, kuinka tasokasta Islannin kalastuspolitiikka oli. Sen laatu oli todella äh, häkellyttävä ja äh, islantilaiset näissä mahdollisissa ennakko eh, eh, eh, liitteissä liittymissopimuksia edeltävissä sopimuksissa. He eivät ollenkaan halua mitään kalastusavustuksia. He jopa pyytävät, että he eivät ollenkaan saisi sellaisia, vaan he ovat sitä mieltä, että oma, omalla taloudellisella valvonta-alueellaan sijaitsevilla vesillä he ovat onnistuneet ö, luomaan sellaista politiikkaa, joka ihailtavalla tavalla suojelee näitä resursseja. Eli, eli kalat ovat onnellisia ja, ja talous kukoistaa ja kalastus kukoistaa. Göran, siis Göran on sitten nyt se henkilö, jonka pitää korjata, jos puhun väärin, mutta, mutta tällaisia havaintoja siellä matkalla tehtiin. Eli haluan nyt vain sanoa nämä asiat herra Alfon sille, koska riippumatta nyt näistä yhteistyösopimuksista ja niistä opittavista läksyistä kalastussopimusten suhteen, niin tämä voi olla mielenkiintoinen tieto. Mutta jos muuta huomautettavaa tai kysyttävää ei ole, niin sitten ehdotan seuraavaa. Eli tämä mietintö, oma aloite mietintö, ehdotan, että tarkistusten määräaika on 36. Eli siihen on kaksi viikkoa aikaa. Ja me voisimme hyväksyä tämän mietinnön 12. ja 13. heinäkuuta pidettävässä valiokunnan kokouksessa – tietäen, että kalastusvaliokunta kokoontuu 31.8. Eli tämä voisi tulla täysistuntoon joko syyskuun ensimmäisellä tai toisella täysistuntoviikolla. Nyt voimme sitten siirtyä äänestyksiin. Ensin esittely ja sitten äänestys Barbara Materan mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Kohdassa 18 on kyse Odense Steel Shipyardista ja 19 LM Glassfiber-yrityksestä, kummatkin tanskalaisia. Eli nämä ovat kaksi eri tapausta tai eri ongelmaa, jotka molemmat koskevat siis äh, Tanskaa. Öö, Odensen Shipyard on siis toinen ja toinen on tämä LM Glassfiber-yritys. Eli jospa Barbara Matera, meidän esittelijämme, esittelisi nämä kaksi asiakirjaa ennen kuin menemme äänestykseen. Ole hyvä. un attimo perché la presenta... Puheenjohtaja, minä olen tiukan yllättynyt, koska minä tämän esittelin pidin jo viime viikolla, siis viime budjettivaliokunnan kokouksessa. Tänään meidän piti keskittyä ainoastaan äänestykseen, mutta hyödynnän tämän mahdollisuuden ja sanon, että on jätetty erilaisia mm, tarkistuksia verrattuna entisiin, erityisesti tästä Äh, Odense Shipyardin kohdalla, koska meillä on tullut pyyntöjä Tanskalta, mutta erityisesti Shipyardilta äh, on tullut pyyntöjä, jotka ovat aiheuttaneet hiukan keskustelua. Minä tässä yhteydessä halusin korostaa, että tämä äh, rahasto ei uudelleen järjestele yrityksiä. Se ei ole mikään lisää valtion tuille, koska tämä on rahasto, jolla suoraan autetaan ähm, työntekijöiden uudelleen pääsyä työmarkkinoille. Se takaa kaikki materiaalit ja maksaa opettajat niille kursseille, joille nämä työntekijät menevät pätevöittääkseen itseään ammatilliseksi. Tämä auttaa henkilökohtaisesti työntekijää eikä siis yritystä. Mutta koska jo menneisyydessä on noussut esiin erilaisia epäilyjä seuraavissa mietinnöissä, seuraavilla kerroilla, kun pyydetään tämän rahaston varojen käyttöönottoa, laitan sinne osan, jossa erityisesti selitetään ne syyt, miksi se ja se yritys ja se ja se jäsenvaltio on pyytänyt tämän rahaston varojen käyttöönottoa. Tämä siksi, koska me kaikki haluamme selkeyttä ja avoimuutta tässä toiminnassa sen takia aion tehdä tällaisen lisäyksen seuraaviin mietintöihin seuraavilla kerroilla, kun pyydetään globalisaatiorahastojen varojen käyttöönottoa. Ja muuten puheenjohtaja, kuten jo sanoin, esittelin nämä mietinnöt jo viime budjettivaliokunnan kokouksessa. Tässä kaikki, kiitoksia. Très bien, je vous remercie. Kiitoksia Rouva Matera, me olemme saaneet muita asiakirjoja tällä välin. Oletteko ehtinyt katsoa niitä? Okei, okay. eli ei sitten mitään. Ajattelin vain, että olisitte ehkä voineet, voinut niistä sanoa jotain, mutta emme toki voi vaatia kommenttia asiakirjoista, joita ette ole ehtinyt lukea. Eli mennään sitten äänestyksiin. Äänestämme siis tietäen, että työllisyysvaliokunta äänestää omasta mietinnöstään, mutta esittelijä on tiiviissä yhteistyössä työllisyysvaliokunnan kanssa eikä suuria poliittisia erimielisyyksiä ole. Joten ehdotan, että mieluummin hoidamme nämä äänestykset odotellessamme Sermian varapääministeriä, joka on kuulemma matkalla tänne. Lentokone on siis laskeutunut, mutta hän on tällä hetkellä matkalla lentokentältä tänne ja saapuu muutaman minuutin kuluttua. Mutta äänestetään nyt, eikä siirretä tätä turhaan. Tässä on siis kaksi ö, mietintöä ja aloitamme Odense Steel Shipyard telakasta. Ja meillä on ensin tarkistus neljä herra Hartongilta esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa, neljä vastaan. Yli neljä, tyhjää, ei tyhjiä ääniä, hylätty. Seuraavaksi tarkistus viisi, herra Balsytisiltä. Tätä esittelijä puoltaa. Puolesta kiitos vastaan. Tyhjää, yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kuusi Hartongilta vastus, äh, esittelijä vastustaa. Tässä on tarkoitus poistaa kohta kaksi. Puolesta. Neljä vastaan. Enemmän tyhjää, ei tyhjää ääniä, hylätty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän ja herra Hartongin tarkistus seitsemän. Ja tässä ehdotetaan yhtenä ryhmänä tarkistuksia 7 ja 10 molemmat Hartongilta esittelijä vastustaa. Puolesta vastaan yli neljä tyhjää sama tasapaino, eli nämä molemmat tarkistukset on hylätty. Edelleen herra Harton tarkistus kahdeksan poistettaisiin kohta neljä esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan. Kiitos, tyhjää. Hylätty niin ikään. Samat enemmistöt. Sitten tarkistus yhdeksän herra Hartongilta. Mm, esittelijä vastustaa puolesta. Neljä. Vastaan. Kiitos, tyhjiä ääniä. Sama enemmistö, hylätty. Sitten tarkistus yksi herra Hartongilta puolesta neljä vastaan. Kiitos, tyhjää. Sama tulos, hylätty. Tarkistus kaksi herra Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Sama tulos, hylätty. Viimeinen herra Hartongin tarkistus numero kolme kohtaan Iso E. Esittelijä vastustaa. Ah, mutta tämä raukeakin, koska tuo hylättiin tuo 7 ja 10. Aha, mutta siis tässä on siis neljä puolesta ja sama enemmistö vastaan, eli hylätty. Sitten äänestämme tästä mietinnöstä kokonaisuutena näiden tarkistuksien puolesta 19, anteeksi 20, herra Garriga mukaan lukien. 20 puolesta vastaan. Neljä tyhjää. Ei tyhjiä ääniä, eli tämä mietintö koskien Odense Steel Shipyardia on hyväksytty 20 puolesta ja neljällä vastaan, ei tyhjiä ääniä. Seuraavaksi Materan Glass Fiber mietintö tai glass fiber, miten tuo nyt sitten ikinä lausutaankaan. Tässä on yksi ainoa tarkistus herra Baltsitisilta. Esittelijä puoltaa. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Yksi ääni tyhjää. Yksi tyhjä ääni hyväksytty. Sitten äänestämme koko mietinnöstä näine tarkistuksineen puolesta Kaksikymmentäyksi Koordinaattorien puheenjohtaja juuri täällä häiritsee naisen läsnäolo. Sitten vastaan. Kolme tyhjää, neljä tyhjää ja tyhjää ääniä. Tällä hetkellä 21 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Eli nyt me voimmekin sitten mennä äänestykseen näiden toimien rahoituksesta, joka vaatii kahta rahasiirtoa. Täällä on sitten meidän esittelijämme DEC-siirto, mitä liian tarkoittaakaan DEC5. Ja Sidonia on tässä siis ö, nyt esittelijänä. Ole hyvä. Kyllä, kehotan äänestämään puolesta ja ehdottaisin, että äänestetään näistä yhdessä molemmista. effectivement. Kyllä, nämä voimme niputtaa. Eli kuka puoltaa näitä kahta siirtoa puolesta? Pitäkää kädet ylhäällä. Ne, jotka ovat puolesta. Minäkin olen vastaan. Kädet ylös. Kaksi tyhjää. Ei tyhjääniä. Eli nämä kaksi rahasiirtoa on hyväksytty 24 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. No niin, hienoa. Kiitoksia. Nyt meidän esityslistamme on käyty kokonaan läpi ja odotamme millä hetkellä hyvänsä Serbian varapääministeriä tänne. Ja ehdotan, että pidämme pienen tauon, muutaman minuutin tauon tässä vaiheessa. Mutta jääkää kuitenkin tänne saliin, se olisi kohteliasta vierastamme kohtaan. Eli tulemme hänen kanssaan keskustelemaan tunnin ajan ja sitten pääsemme kaikki kotiin ja pyydän tulkeakin toki sitten jäämään tänne saliin. Bien, mes chers collègues, je vous propose de... Arvoisat kollegat, jatkamme kokousta. Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Serbian varapääministerin herra Jelikin ja kiittää häntä siitä, että hän on hyväksynyt kutsumme tänne budjettivaliokunnan täysistuntoon ja myös siitä, että hän muutti aikatauluaan eh, siksi, että me olimme saaneet äänestyksemme päätökseen aiemmin kuin oli tarkoitus. Eli näin, meillä on nyt sitten mukavasti aika keskustella varapääministerin kanssa. Eli toivotan teidät tervetulleeksi, herra varapääministeri, ja teillä on täällä ne kaikkien poliittisten ryhmien edustajia Euroopan parlamentista. Ja sanoisin, että tämä budjettivaliokunta jonka rooli normaalisti parlamentissa on pikemminkin perinteisesti se, että vastustamme kaikkia uusia menoeriä ja menoja ja äänestää siten, että liian, Euroopan unionin liiankin niukat varat keskitetään sellaisille alueille, jotka ovat kaikkein näkyvimpiä meidän kansalaistemme kannalta. Tämä budjettivaliokunta on täysin avoin Euroopan unionin ulkosuhteille, naapuruuspolitiikalle, yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja ennen kaikkea laajentumispolitiikalle, mikä on tietysti sanomattakin selvää. Olemme seuranneet Serbian tapahtumia hyvin läheltä ja varmasti voin puhua koko tämän kollegion puolesta, kun totean, että olemme kovasti arvostaneet viimeaikaisia kehityskulkuja ja erityisesti merkittäviä ponnistuksia, jotka Serbia on tehnyt tehdäkseen yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa entisen Jugoslavian asioissa. Tämä tulee aivan varmasti helpottamaan neuvottelujen jatkamista Euroopan unionin ja Serbian välillä neuvottelujen, joista haluan muistuttaa valtamielinen tärkeimmät etapit, eli Serbia asettui, asettui ehdokkaaksi joulukuussa 2009 virallisesti. Tämä oli onnellinen, kenties symbolinenkin yhteensattuma, kun Lissabonin sopimus juuri tuolloin astui voimaan. Ja sitten tämä 2010 helmikuussa astui voimaan tämä Serbi, forcé, euh, väliaikainen sopimus ja äh, sitten äh, assosiaatiosopimus sen jälkeen. Tämän sopimuksen ratifiointisopimus käynnistyi äh, kesäkuussa 2010 ja tämä on sitten tilanne. Nyt olemme täällä parlamentissa ja useammatkin valiokunnat ovat toimivaltaisia seuraamaan tätä eh, Serbian liittymisprosessia ja budjettivaliokunnalla tulee olemaan myös eh, sanansa sanottavana tässä asiassa eh, ehdotettavana siis määrärahoja, jotta nämä neuvottelut saadaan päätökseen Serbian kanssa. Ja juuri sen takia tämä kohtaaminen on meille aivan erityisen tärkeää ja se osuu hetkeen, jolloin me olemme erityisen onnellisia ottamaan teidät vastaan, herra varapääministeri. Tiedämme, että teillä on jo erittäin pitkä sekä ammatillinen että poliittinen kokemus, joka ei rajoitu pelkästään Serbiaan, vaan koko Euroopan. Eli tulemme kuuntelemaan teitä aivan erityisellä mielenkiinnolla. Kiitoksia. Puhun ensin ranskaisten, jotka englanniksi, jos sallitte. Tehän tiedätte, että olen viettänyt aikaa Ranskassa. Ensinhän, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta, koska uskoakseni ei ole ihan tavallista, että EUn ulkopuolinen pääministeri tai varapääministeri tulee tämän kaltaiseen valiokuntaan, koska yleensä meidät kutsutaan vain äh, muunlaisiin tilaisuuksiin. Puhun lyhyesti, jotta voin myös keskustella kanssanne. Toisaalta haluan hiukan kertoa teille tämänhetkisestä tilanteesta. Mehän tiedämme, että parlamentti ehkä enemmän kuin muilla, parlamentilla enemmän kuin muilla on oikeus tietää määrärahojen ja määrärahojen vaikutuksista. Ja sitten toiseksi ää, äh, aion kertoa teille ää, äh, tämänhetkisestä tilanteesta. Mehän olemme tehneet, tiedän, että te olette tehneet kovasti työtä Sure-valiokunnan rinnalla. Olette pohtineet monivuotisia rahoituspuitteita ja meidän kannaltamme on kiintoisaa se, että voin puhua teille paitsi Serbian ja nimissä myös kaikkien Länsi-Balkanin maiden nimissä, koska me olemme yhdeksän kuukauden aikana olleet yhteyksissä, olemme Belgradissa allekirjoittaneet yhteisen kannan <clears throat> joka liittyy siihen, millaiseksi me näemme Euroopan unionin rahoitusnäkymien kehityksen vuoden 2013 jälkeen. Minulla on kolme asiakirjaa sähköisessä ja paperimuodossa muun muassa kirje, joka on lähetetty eri komissaareille. Kyse on tällaisesta position paperista. Ja sitten on yleisluontoisempi puhe, joka liittyy poliittiseen tilanteeseemme, jonka esitän teille huomenna, joka liittyy muun muassa tähän rikos tuomioistuimeen ja meidän ja, ja tulevaisuuden neuvotteluistamme jotka liittyvät tulevaan jäsenyyteemme. Ja nyt jatkaisin englanniksi. Minkä vuoksi tämä hetki on niin tärkeä Serbialle ja Länsi-Balkanille, kun ajattelemme suhteitamme Euroopan unionin kanssa? Toisaalta syynä on kriisi ja toisaalta sen vaikutukset tulevaan laajenemiseen. Haluaisin rehellisesti sanoa, että me tiedämme Balkanilla, että tiedämme sen, että että Kroatian liittymisen jälkeen vuoden 2013 jälkeen tulee kulumaan useita äh, vuosia, äh, joina ei tule uusia jäseniä. Ehkäpä Islanti on poikkeus ja suuri yleisö sen tietää. Voisimme puhua syistä äh, tuntikaupalla, mutta <clears throat> riittää, kun sanotaan, että miten Belgradiin ja Länsi-Balkaniin tulee, niin tiedämme, että meillä on pitkä, pitkä tie edessämme. Niin ehkäpä, ja, ja meillä on erittäin vaativia kriti, kriteereitä, joita meille asetetaan. Usein meille sanotaan, että meidän täytyy oppia läksyjä, me emmekä me valita. Silloin kun minä aloitin politiikkaa, poliitikkona, Vuonna 2001 oli olin valtiovarainministeri ja silloin ajattelimme, että olisimme voineet liittyä aiemmin. Jossain vaiheessa ajateltiin, että vuonna 2014 olisi ollut hyvä vuosi ikään kuin vastineena 1914 vuodelle. Eli tämä olisi ensimmäinen rauhan vuosi sata Euroopan unionissa, mutta nämä takarajat nyt ohitetaan valitettavasti. Ja me tiedämme, että että, ja minä tiedän, että te olette jo äänestäneet ähm, asiasta täysistunnossa. Tiedämme, että seuraavat rahoitusnäkymät tulevat olemaan seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi ja näiden seitsemän vuoden aikana äh, todennäköisesti Kroatia lukunottamatta kaikki länsi-Balkanin maat tulevat olemaan EUn ulkopuolella. Tällä on poliittisia vaikutuksia. Meidän maamme on elpymässä Infrastruktuuriongelmat eivät alkaneet Milosevicin myötä. 70 vuoden alusta saakka meillä on puuttunut infrastruktuuriinvestointeja. Meillä on ollut sellaisia kahdenvälisiä äh, ongelmia, jotka ovat liittyneet muun muassa energiakysymyksiin. <clears throat> Ja nyt tällä vuosikymmenellä, kun ajatellaan äh, laajenemiseen liittyviä totuuksia, niin riski on se, että jos mikään ei muutu näissä monivuotisissa rahoituspuitteissa, niin eh, saattaa käydä niin, että niin poliittisesti kuin taloudellisestikin eh, palkkanilla tulee olemaan eh, ajat, elämän ajatus Precious Little Europeista, eikä meidän pitää pidä kuvitella, että ilman vahvaa eurooppalaista agendaa ei ole mitään agendaa. Mielestäni meidän yhteisen tavoitteemme tulisi olla se, että niin poliittisesti kuin taloudellisestikin meidän täytyy reaalisesti lähteä siitä, että meillä on riittävästi välineitä varmistamaan se, että eurooppalainen agenda on kaiken muun yllä. Tehän olette kuullut Vladicin Ähm, pidätyksestä. Minä itse olin allekirjoittamassa Serbian ja EUn välistä ähm, vakaus- ja assosiaatiosopimusta. Kyseessä oli äh, se vaihe, jolloin Kosovo julistautui itsenäiseksi. Serbia pyrki äh, äh, viemään aluetta ihan eri suuntaan. <clears throat> Se että esimerkiksi Fiat sanoi, että se saattaisi investoida Serbiaan. Tuollahan Franco Frattini oli komission jäsen ja hän sanoi, että asiat saattaisivat johtaa jopa viisumittomaan matkustamiseen. Tämä oli sellaista pehmeää lakia, jota ilman emme olisi voineet voittaa. Ja Karadzic ja Vladic eivät silloin olisi Haagissa – narkokartelit eivät olisi nyt telkien takana, eikä meillä olisi myöskään Srebrenica-päätöslauselmaa. Meillä ei olisi Kroatian kanssa yhteistä hallinnointia, myös Bosnia on tässä mukana, jotta voitaisiin ylläpitää vakautta. Ja sanoisin, että eurooppalaisuuden puuttuminen poissaolo olisi tehnyt itsensä tiettäväksi. Silloin me emme e, unelmoisi, emme pyytäisi lisärahoitusta, jotta voisimme varmistaa sen, että kun vuosi 2014 tulee, niin Länsi-Balkania ei unohdettaisi. E, koska jos se unohdettaisiin, niin ehkä te ette tunne e, tilastoja, mutta Kroatian osalta puhutaan, siis me puhumme pienemmästä väestömäärästä ja pienemmästä BKT-määrästä kuin Romania esimerkiksi. Eli ei tässä ole kyse mistään laajasta kokonaisuudesta, kokonaisuudesta jota tulisi hallinnoida, vaikka alue onkin ollut monimutkainen. Muutama avainviesti. Uh, uh, MEPs. Hyvät jäsenet ja muiden toimielinten edustajat. Me olemme viimeisen vuosikymmenen aikana hyvin käyttäneet määrärahoja, joita meille on annettu. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut muutamia hetkiä. Ensimmäinen oli demokraattisten voimien voiton jälkeen. Oli kaksi eritoislaatuista vuotta, jolloin ilman Euroopan unionia ne ihmiset, jotka kaatoivat Milosevicin, eivät olisi saaneet lääkkeitä eivätkä sähköä. Ja hyvin usein me muistutamme kansalaisiamme siitä suuresta vaikutuksesta Euroopan unionille oli silloin. Ja meidän absorptiokykymme on nyt noin 99,6 prosenttia. Toinen viesti. Ero tänään uusien jäsenvaltioiden ja tulevien jäsenvaltioiden välillä on hyvin suuri se määrä mä, sum, rah, määrärahoja, jotka menevät uusille jäsenvaltioille ja niille, jotka Thessalonikin sopimuksen mukaan niin jonain päivänä ehkä liittyvät Euroopan unionin, se suhdeluku on yksi kymmenestä. Ja tällä saattaa olla haitallisia vaikutuksia, jos mitään ei tehdä, niin huolimatta kaikesta poliittisesta tahdosta meillä tulee olemaan ongelmia täyttämään ne kriteerit, jotka Euroopan unioni meille on asettanut. Kolmas pääviesti on se, että vuoden 2013 jälkeen jopa enemmän kuin nyt, nykyisessä rahoituspuitteissa meidän varmistettava, että liittymistä prioritisoidaan. Ja tässä vastuu on myös meidän äh, harteillamme enemminkin kuin EUn harteilla. Kriisiaikoina meidän on harjoitettava yhä enemmän reaalipolitiikkaa. Meidän on löydettävä nämä tällaiset win-win-hankkeet, joita mm, kansanedustajat ja ministerit voivat puolustaa ja MEPit jäsenvaltioissaan. Jos katsotte karttaa, eh, niin voitte nähdä, että Länsi-Balkanit, vaikka kaikki sanovat, että se on strategisesti paikassa, niin Serbia on todellakin loppein tie Viinistä Istanbuliin. Ja nyt Arabin kevään jälkeen siellä on todennäköisesti vielä enemmän taloudellista toimintaa. Joten viimeinen pointti on yhteenveto kahdesta näistä pääviestistä. Nimittäin ensimmäinen on se, että meidän on muutettava järjestelmä, joka kaikkien mielestä on tehoton. Katsotaan nyt esimerkiksi Kroatiaa. Kroatiassa on neljä miljoonaa kansalaista ja sanoin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Ja kuten meilläkin 67 prosenttia tästä summista on itse asiassa päivärahoja konsulteille EU-sta, jotka auttavat meitä luomaan hallintorakenteita. Vain pienessä osassa voimme osoittaa kansalaisille, että tätä me olemme tehneet yhdessä Euroopan kanssa. Viralliset tiedonannot osoittavat, että tämä määrä tulee nousemaan kahteen miljardiin kahden vuoden kuluessa, eli yli kymmentä kertainen summa. Riittämättömät määrärahat valmistautua mm, jota sitten seuraa valtaisa määrä määrärahoja, niin se on järjestelmä, joka ei toimi ennen eikä jälkeen liittymistä. Siksi meidän ehdotuksemme on seuraava. Pidetään samat summat, mutta tehdään tästä vähän luonnollisempaa. Lisätään määrärahoja lineaarisesti. Tällä tavoin voimme valmistella paremmin hallintorakenteitamme, voimme valmistautua ja silloin vuodesta 2014 vuoteen 2015-2016 äh, voisivat esimerkiksi parlamentti ja komissio valita ne hankkeet, jotka äh, niiden mielestä ovat sopivia pan-eurooppalaisia äh, hankkeita, joissa esimerkiksi ähm, edistetään vähemmistöjä tai vähennetään hiilidioksidipäästöjä tai muita. Varmasti paljon erilaisia hyviä hankkeita olisi olemassa. Tällainen liittymistä ennakoivien välineiden linearisointi olisi hyvä asia. Jos tämä ei ole mahdollista, niin sitten puhun hiukan arkaluontoisemmista kysymyksestä, koska kovasti on yritetty nykyisissä rahoituspuitteissa laittaa kaikki välineet yhden otsakkeen alle. Ehkä mahdollista olisi luoda laajentumisotsake rakennerahastoihin niin, että jäsenvaltiot, parlamentti ja komissio voisivat päättää, mitkä hankkeet ovat mielenkiintoisia ja avata niille otsakkeet budjetissa. Tämä toinen kohta näissä vi- tässä on se, että me olemme valmiita liittymään eurooppalaiseen ohjausjaksoon saman tien. Miksi? Koska Euroopalla ei tällä hetkellä ole minkäänlaista vaikutusvaltaa makrotaloudellisiin liittyvien jäsenvaltioiden politiikkaan. Meillä on erittäin hyvin ö, suunniteltua poliittista vuoropuhelua vähemmistöoikeuksista, instituution rakentamista ja niin poispäin. Mutta miltä esimerkiksi eläkejärjestelmän tulisi äh, ehdokasmaassa näyttää? Euroopalla ei ole tällä hetkellä mitään välinettä sen määrittelemiseksi, jotta äh, tulevat jäsenvaltiot eivät liittyisi niin, että niillä olisi huono julkinen sektori pitäisi olla mahdollisuus liittyä eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Mitä Länsi-Balkan sitten tästä hyötyy? No tietenkin paljon vakaammasta ja helpo, halvemmasta rahoituslähteestä koska tyypillisesti tämä 3,5 prosentin budjettivaje, joka meillä Serviassa on, rahoitetaan kansallista pankkialalta. Ja tämä on raha, joka ei mene yksityisille yrityksille ja ihmisille maassamme, vaan enemmänkin valtiolle. Joten täällä paikalla ovat äh, taloustieteilijät tietävät, mistä minä puhun. No, mitä Euroopan parlamentti sitten saa? Te saatte valtavasti vaikutusvaltaa, koska jos tämä hanke, jota me kulumme länsi, kutsumme Länsi-Balkanin takuu välineeksi, onnistuisi, niin silloin taloudellinen populismi meidän alueellamme loppuisi. Kaikki poliitikot, jotka yrittävät saada aikaa vaikutusvaltaa sanomalla, että me nostamme palkkoja ja eläkkeitä 30 prosentilla, niin silloin vastaisimme hänelle, että silloin emme pääsisi enää Länsi-Balkanin takurahastoon. Oletko hullu? Ja koska Euroopan unionin liittymisellä on hyvin suuri valtavirtaistamisvaikutus politiikkaan, niin tällaisella välineellä olisi suuri valtavirtaistamisvaikutus talouteen niin, että kun Serbia liittyisi 70 vuoden sisällä, mm, niin meillä olisi esimerkiksi eläkeikä, joka vastaisi väestörakennetta ja monia muita kysymyksiä. Tässä olivat nämä pää viisi viestiä, jotka minulla oli. Ehkä näytän muutaman kalvon kuvatakseni näitä viestejä, mutta nämä olivat pääviestini. Saatte varmasti hyvin paljon kertomuksia, mutta haluaisin eh, ei vain Serbian puolesta, vaan myös Länsi-Balkanin puolesta eh, kiittää teitä eh, tähän asti sitä tuesta. Me olemme käyneet läpi hyvin dramaattisia aikoja. Esimerkiksi vuonna 2003, kun minun pääministerin Zoran Djindjic tapettiin, me saatoimme saada makrotaloudellista tukea viikkojen sisällä. Tämä oli erittäin tärkeää, että dinari saatiin vakautettua. Kun sanomme, että me haluamme kymmenen vaihteluvälin, niin jotta voisimme esimerkiksi Novisadin sillan uudelleen rakentaa, joka tuhoutui pommituksissa vuonna 1999, niin tämä parantaa meidän, ei pelkästään meidän talouttamme, vaan Euroopan taloutta. Tällä on paljon vaikutuksia. Ja tietenkin Euroopan unionin näkyvyys lisääntyy näiden hankkeiden kautta. Haluaisin puhua liittymistä valmistelevan välineen rajat ylittävästä yhteistyöstä. Sitä ei paljon puhuta. Teidän tulisi tulla katsomaan, kuinka innostuneita paikalliset ihmiset, järjestöt, kansalaisjärjestöt, kunnat tekevät yhteistyötä näiden hankkeiden parissa. Nämä eivät ole suuria hankkeita, 20 000 euroa, 50 000 euroa, maksimissaan 100 000 euroa, mutta ne yhdistävät ihmisiä Serbiasta ja Bosniasta, Serbiasta, Montenegrosta, Serbiasta, Kroatiasta ja Romaniasta me haluamme esimerkiksi uudelleen rakentaa Bukovarin eh, vahvaksi symboliksi siitä, miten yhdessä Euroopan kanssa voimme oikaista asioita. Joten minulle tärkeää on se, että meillä on ollut... Ähm, tilintarkastuksia tilintarkastusten jälkeen, mutta tähän mennessä kaikki on ollut hyvää. Mitään suurempaa korruptiotapausta ei ole noussut e, esiin, että koputan tästä puuta. Meillä oli kaksi tapausta. Yksi oli työntekijä Euroopan jälleenrakannusvirastossa ja toinen virkamies Belgradissa. Mutta tämä on kun muistamme erilaiset maineet ja huhut, niin tämä on asia, jota me todella arvostamme. Me olemme tietoisia siitä, että kaikki ongelmat eurooppalaisten määrärahojen käytössä saattaa lopettavat kaikenlaisen hyvän tahdon, jota Euroopan unionin taholla on. Joten me hyödynnämme IPA yhtä ja kahta, eli luomme instituutioita rajat ylittävästi. Osa tästä määrärahasta, noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, käytetään sen näyttämiseksi kansalaisille. Meillä ei ole riittävästi hankkeita, joihin voimme laittaa eurooppalaisen lipun merkiksi. Me olemme kolmannessa vaiheessa kuudesta eli vaiheesta, jotta meidän budjettimme kaikki viisi osa-aluetta olisivat oikeanlaiset. Nyt menen tähän kaavioon. Nykyisissä rahoitusnäkymissä EU käytetään noin 2000 euroa per henki rakennerahastoja, maatalousrahastoja ja ähm, Serbiassa tämä summa on noin 260 euroa. No jäsenyys tuo etuja mukanaan ja se on aivan selvä, mutta kun on näin suuri ero, niin ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että että maissa on valtaisa paine liittyä niin pian kuin mahdollista, mutta minun mielestäni meidän ei tulisi liittyä Euroopan unioniin rahan takia, vaan arvojen takia, hankkeiden takia, sen rauhan kautta, jonka se tuo, ja tulevaisuuden näkymien ja ihmisoikeuksien takia. Mutta tällainen epätasapainoinen katsantokanta tekee liittymispäivästä ikään kuin tällaisen mm, taloudellisen mm, valtavan tavoitteen, jota odotetaan, ja se ei ole hyväksi. Joskus me aliarvioimme sitä, mitä oikeastaan tarvitaan suurten hankkeiden täyttämiseen. Me olemme hyvin innostuneita, me painostamme komissiota, me yritämme viedä asioita eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, ainoastaan huomataksemme, että meillä ei ollutkaan määrärahoja esimerkiksi maan takaisinostoon tai ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen tai niin poispäin. Joten paljon äh, hankkeita, joissa Euroopan unioni voi sanoa meille, että te olette ehdottaneet tätä ja se ei toimi ja te olette varmasti syypäitä siihen. Joten näissä asioissa meillä pitäisi olla vielä äh, tiukempia äh, vaatimuksia ennen kuin hankkeet hyväksytään, koska sitten voimme olla varmoja, että ne toteutetaan. No mikä on tämä win-win-tilanne sitten? Serbia, ja minä en ole tästä kovinkaan ylpeä, on maa, joka menee Kööpenhaminan ympäristöhuippukokoukseen mm, tietämättä, kuinka paljon hiilidioksipäästöjä me tuotamme. Mutta sen takia teimme nämä analyysit ja nyt tiedämme sen. Me olemme vasta alussa tällä alueella kaikessa, mikä liittyy uusiutuviin energiamuotoihin, paitsi vesivoima. Maatalous on valtaisa voimavara, mutta meidän on tehtävä se oikealla tavalla. Työllisyys, laatu. Minä tulen maasta, jossa työttömyysaste on 19,6 prosenttia tällä hetkellä, ja siksi ihmiset, joilla on tarpeet, äh, pätevyydet äh, seuraavalle vuosisadalle ovat todella tarpeen olemme nostaneet esiin kilpailukyvyn, innovaation ja tutkimuksen ja kehityksen ja investoineet 400 miljoonaa euroa tiedeinfrastruktuuriin ilman Eurooppa 2020 ja ilman osallistumista eurooppalaisiin rahastoihin. Meillä ei varmaan olisi ollut tietoa ja rohkeutta tehdä tätä askelta. Ja jos Serbia voisin tehdä, niin muutkin maat alueella voivat sen tehdä. Hyvä hallintotapa, minun ei varmaan tarvitse siitä hyvinkään paljon puhua. Mutta lopuksi on eräs asia, josta puhun ihan lyhyesti, koska minun mielestäni tästä, tämä ei ole meidän käsissämme ähm, antaa meidän mielipidettämme tästä, mutta ymmärtääkseni äh, kokonaisbudjetin pitäisi olla äh, yksi prosentti BKTstä. Tiedän, että Parlamentilla on eri näkemys, mutta minä luin näiden vara- valtiovarainministerien kirjeen ja myöskin joitkin Ison-Britannian kirjeet ja myöskin kirjeitä 12 kohesiovaltiosta, joten tämä ei ole keskustelu, johon meidät on kutsuttu ja se on normaalia. Mutta kuitenkin, jos budjetti on prosentin BKTstä, niin sitten ehdot ehdotus on, että kaikki laajentumisvaltiot, ei siis naapuruusvaltiot, vaan laajentumisvaltiot, joihin ö, kuuluvat Länsi-Balkani, Turkki ja Islanti, kaikki yhteen pakettiin, mikä minun mielestäni ei ole hyväksi koska me kasvamme kolme tai neljä prosenttia, Turkki nousee, eh, kasvaa 10 prosentilla. Meidän yhteistyömme laskee, Turkin yhteistyö nousee. Komissio haluaa pitää IPAN yhtenä palasena, mutta että yhdistetään kolme hyvin erilaista realiteettia ei tee asiaa helpommaksi. Mutta jos eh, no, mennään 1,3 prosentista alas, koska Kroatia liittyy yhteen prosenttiin, niin se tarkoittaisi, että koko tämä laajentuminen Äh, ei siirry ainoastaan poliittisesti myöhäisemmäksi, vaan tällä vuosikymmenellä se, siihen käytettäisiin vain 0,01 prosenttia BKTstä. Ja muut aiheet, ja, ja tuki näille laajentumismaille tulee pel, lähinnä pelkästään EU-ulta. Eli jos nyt katsotaan tätä, niin voitte varmaan ajatella hyvinkin, mitä minä tästä ajattelen. Ja mitä tulee Länsi-Balkanin maihin, hyvin pienet muutokset rahoitusnäkymiin, rahoituspuutteisiin vaikuttaisivat todella voimakkaasti paikan päällä. Mennään, en puhu miljardeista, puhun ihan hyväksyttävistä summista. Tässä nämä viisi ajatustani pitäisi line- linearisoida, pitäisi olla enemmän kansallisia IPA-koordinaattoreita, minä olen esimerkiksi sellainen, ja pitäisi huomioida se, että ei pitäisi yhdistää erilaisia instituutioita. Meitä ei, meille ei tästä kerrottu muun muassa. Sitten IPA oli kaksi vuotta myöhässä, kun rahoitusnäkymät alkoivat varmistetaan, että asiat tulevat ajoillaan, niin että voimme suunnitella. Ja sitten Länsi-Balkanin takuuväline. Ja sitten lopuksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä on hypoteettinen tilanne. Sininen kertoo nykyisen tilanteen, eli noin 200 miljoonaa, ja yhtäkkiä noustaan kahteen miljardiin. Ja sitten tämä punainen olisi linearisoitu järjestelmä. Ja nyt käännymme teidän parlamentin jäsenvaltioiden komission puoleen ja sanomme, että mikä olisi meidän etujemme mukaista. Ehkä tämä ö, tapa olisi hyvä Länsi-Balkan ei pyytänyt yhtäkään euroa EUlta selvitäkseen kriisistä. Jotkut maat nostivat veroja, Serbia ei nostanut, me laskimme julkisia menoja. Meidän budjettivajeemme tulee olemaan 3 prosenttia ensi vuonna ja me tulemme vuonna 2015 mennessä pääsemään yhteen prosenttiin julkisen talouden vajeena. Tämä johtuu väestörakenteesta. Tällä, tämä samanlainen taloudellinen vastuu sanoo meille, että me voi mennä yli 45 prosentin. Joten tärkeissä hankkeissa te voi sanoa, että katsokaa EIPn puoleen, pyytäkää sieltä, koska ne tarvitsevat julkisia takkuita. Ja siksi Tämä punainen ja sininen viiva tässä ovat erityisen tärkeitä. Tällä tavoin voisimme ehkä nopeuttaa prosessia, jos muuttaisimme järjestelmää näin. Ja sitten viimeinen ehdotus. Makrotaloudellista tuesta voitaisiin tehdä hiukan ajankohtaisempaa. Tämäkin olisi tällainen win-win-tilanne. Me saisimme vakaita määrärahoja ja meitä suojattaisiin kansainväliseltä keinottelulta. Eurooppa saisi hyvin paljon vipuvaikutusta makrotaloudellisella rintamalla. Ja jos katsotte Serbiaa, niin nämä luvut, jotka minä annoin teille, budjettivajeen pitäisi koko öm, vuosikymmenen aikana olla noin 2, 2,5 eh, miljardia euroa. Nyt haluan kiittää teitä, toivottavasti en vienyt liikaa aikaanne mutta tämä ehkä johtuu siitä, että nyt puhuin ensimmäistä kertaa teille. Eh, toivottavasti kutsutte minut uudelleen ja silloin puhun varmasti lyhyemmin. Kiitoksia. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Vous avez constaté... Kiitoksia, varapääministeri. Huomasitte kyllä kollegojeni spontaanin reaktion, eli teidän johtan, johdantoanne kuunneltiin suurella mielenkiinnolla ja sitä arvostettiin suuresti. Monetkin kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa täällä ja toki annoittekin meille paljon täsmennyksiä ja hyvin selkeän ja hienon esityksen, joka oli helppo ymmärtää, mutta toki herättää nostattaa meissä paljon kysymyksiä. Ensin Göran Ferm, joka on koordinaattori, tarkoittaa siis sitä, että hän on sosialistisen ryhmän eh, puhetorvi niin sanotusti. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen myös Sure-valiokunnan koordinaattori ja olen erityisesittelijä laajenemisesta tässä valiokunnassa, joten esityksenne kiinnosti kovasti ja haluaisin kiittää teitä siitä. Onnittelisin teitä myös siitä edistyksestä, jota Serbiassa on saatu aikaan niin poliittisesti kuin EU-varojen täytäntöönpanemisessakin. Muutama pohdinta, muutama kysymys minkä, mitkä asiat ovat olleet problemaattisia, kun olemme keskustelleet laajenemisesta muiden maiden kanssa, esimerkiksi vaikkapa Kroatian tai vuonna 2004-2007 liittyneiden kanssa? Mitkä ovat ne asiat, joista on aina keskusteltu? Ensinnäkin tuomioistuinjärjestelmä, korruptio, tässä tuli jo mainituksi. On hyvä nähdä, että korruptiotapauksia EU-rahojen täytäntöönpanossa ollut, mutta korruptio on paljon laajempi asia. Se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Ja tämä on myös tärkeä asia Euroopan parlamentille, ei välttämättä tälle valiokunnalle, mutta suurelle osalle meistä. Ja vuoden 2010 edistysraportissa tämä oli juuri yksi niistä alueista, joiden osalta komissio esitti pahinta kritiikkiä. Siinä sanottiin, että Serbia ei ole kovinkaan edistynyt saadakseen oikeuslaitostaan eurooppalaisten standardien mukaiseksi. Tämä liittyy myös talouden hallinnointiin. Sekin on tärkeää. Halusin tätä asiaa pohdiskella ja kuulla, mitä te sanotte. Tämä on yksi alue, jolla on ongelmia. Toinen alue, jolla on aina ollut ongelmia, ovat talouden tukiaiset. Kroatian kanssa keskustelemme kovasti muun muassa telakkatukia, tuista, ja nehän ovat tietysti perintöä valtiojohtoisesta taloudesta, joka on aina ollut riippuvainen tukiaisista ja valtioomistuksista. Mikä on teidän mielestänne tilanne tällä hetkellä Serbian osalta? Kolmas alue, jolla on aina ollut ongelmia, liittyy vaurauden jakautumiseen maan sisällä. Jos verrataan vaikkapa, vaikkapa Belgradia muun maan maaseudun kanssa – se on aina ollut ongelma. Suuret kaupungit kasvavat äärimmäisen nopeasti, mutta miten sitä rahaa käytetään, jota saadaan aluekehitykseen, maaseudun kehitykseen, niin että voitaisiin saada aikaan tasapainoista kehitystä. Tämä on aina ollut ongelma kaikissa maissa, eli mikä Serbian tilanne on tältä osin. Sitten pienimuotoiset projektit, kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt. On selvää, että kun maa haluaa nopeasti kehittyä, sen täytyy keskittyä suuriin kysymyksiin, suuriin hankkeisiin, jotka nopeasti muuttavat koko yhteiskuntaa. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää löytää tasapaino, koska täytyy myös tukea pieniä järjestöjä, täytyy kehittää maaseutua, tukea pieni, pienimuotoisempia hankkeita, jotta talous ei kehity vääristyneesti haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on tähän. Minä tiedän, että IPA-ohjelmalla on ollut ongelmia nimenomaan kansalaisyhteiskuntafasiliteetin kanssa, koska pienten, mutta tärkeiden organisaatioiden on ollut vaikea saada siitä varoja. Olen keskustellut tästä asiasta Fylen kanssa. Ja sitten lopuksi arvostan kovasti teidän ajatuksianne. Niihin tulisi perehtyä niin tukien käyttöön ottamisen vaiheessa kuin myös myöhemmin. Tällainen täydellinen käyttöönotto, siihen liittyvät ongelmat liittyvät siihen, että on ihan eri asia olla hakijamaa kuin ehdokasmaa. Ja tässähän on tietysti kyse siitä, koska Serbia liittyy, eikä josko Serbia liittyy. Mutta te ette ole oikeutettuja koskaan täysimittaisiin tukiin ennen kuin täytätte kaikki jäsenyyden ehdot ja voitte olla jäsen. Eli näihin ongelmiin tulisi kiinnittää vakavaa huomiota. Kiitoksia, herra Bokros. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin tervehtiä varapää, Serbian varapääministeriä, herra Celicea joka on ollut hyvin aktiivinen viimeisen vuosikymmenen aikana parantaakseen, hänen, parantaakseen oman maansa perspektiivejä. Ja voin sanoa, että arvostan valtavasti esitystänne. En odottanut toki vähempääkään, mutta se oli todella hieno esitys. Muutama haastava kysymys, jotka haluaisin esittää, jotta pääsemme tässä keskustelussa vieläkin pidemmälle. Mielestäni ehdotus EUn rahoituksen linearisoinnista Länsi-Balkanille erittäin kiinnostavana. En ota tässä kantaa puolen enkä toiseen. Mielestäni se on hyvin kiinnostava, mutta minusta toivoisin, että selittäisitte hieman yksityiskohtaisemmin, mitä te ajattelisitte take, takuista siitä, että saataisiin lisää EU-varoja parempaan instituutioiden rakentamiseen, koska tämä on se keskeinen pointti, vaikka voittekin sanoa aritmeettisella tavalla, että integraali ennen liittymistä on suurempi kuin se, mikä on liittymisen jälkeen, mutta se ei ole se oleellinen asia, vaan oleellinen asia on se, voitteko te käyttää tätä rahoitusta parempien instituutioiden ja paremman hallinnon luomiseen ja myös suuremman poliittisen tahdon nostattamiseen, jotta voitte todella menestyksekkäästi liittyä Euroopan unioniin aikaisemmin kuin minkään muun skenaarion puitteissa. Kuten hyvin tiedätte, minä kannatan hyvin voimakkaasti kaikkien Länsi-Balkanin maiden liittymistä EU-hun niin pian kuin mahdollista. Luin myös tämän politiikkapaperin erittäin tarkoin ja ensimmäisellä sivulla on pelkkä logo ja lopussa vain neljän maan ikään kuin allekirjoitus, Albania, Montenegro, Makedonia ja Serbia. Teillä on kaksi muuta maata. Olisi mukava kuulla teidän käsityksiänne Bosniasta ja myös Kosovosta. Ymmärrän, että se on hyvin herkkä poliittinen kysymys, joten en odotakaan eh, teiltä mitään radikaaleja lausuntoja mutta korkean tason politiikkona, tiedet, politiikkona tiedätte myös sen, että jos puhutte Länsi-Balkanin nimissä, teidän täytyy puhua kaikkien Länsi-Balkanin maiden nimissä, Bosnia ja Kosovo mukaan lukien. Ja tässä suhteessa haluan kunnioittavasti kysyä äh, siitä, mitä ajattelette äh, lähentymismahdollisuuksista Kosovon kanssa. Ja viimeiseksi vielä olen hyvin utelias sen suhteen, että nämä ehdotukset, ei pelkästään tuo lineaarisointi, vaan muutkin, että niistä on keskusteltu jo Euroopan komission kanssa, komission jäsen Fyylen kanssa. En tiedä, onko täällä ketään Euroopan komissiosta, mutta olisi mukava saada pientä tuntumaa siihen, miten Euroopan komissio ja Serbian hallitus tässä suhteessa kokevat nämä mahdollisuudet. Rahastahan ei ole kysymys. Kysymys on poliittisesta tahdosta, kyseessä on, kyse on instituutioiden rakentamisesta ja kyse on koko laajentumisprosessin tulevaisuudesta. Ja tässä suhteessa toivotan Serbialle ja Serbian hallitukselle parasta onnea. Kiitoksia. Sitten rouva Jenski. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja herra Jelic. Ensinnäkin EPP-ryhmän puolesta haluaisin kiittää teitä ilmaista täyden tukemme teidän ponnistuksianne kohtaan ja toivomme, että Serbiasta tulee täysimittainen eurooppalainen kumppani. Puhun myös bulgaarialaisena. Olen kokenut kaiken, minkä jo mainitsitte, muun muassa – täytyy muuttaa infrastruktuureja, muuttaa mentaliteettia ja täytyy välttää populismia. Minä olin ennen Bulgarian ministeri silloin, kun Bulgarialle virallisesti annettiin ehdokasmaan status. Ja voin vakuuttaa, että eurooppalaiset muutospaineet ja kun vastineeksi annetaan myös tukia, eurooppalaista rahaa, niin se kyllä avitti meidän ponnistuksiamme ja elintason parantamista. Noin 30 prosenttia lisättiin apua, noin 400 000 miljoonaa vuodessa eh, juuri eh, liittymisen alla. Tämä oli siis tuen määrä. Ja se oli ikään kuin porkkanana, jota hallitus nuuski. Ja sen jälkeen, kun tälle ää, äh, uudistusten tielle on lähdetty, niin tieltä ei ole kääntyminen. Jotta rahoitusta saadaan, niin kaikkea hallinnollista ja poliittista taloudellista toimintaa täytyy viedä eteenpäin selkein säännöin. Täytyy koordinoida hallituksen kattavia strategioita ja yhteistyötä täytyy tehdä myös hajautetusti keskus- ja aluehallintojen kanssa. Kuinka teidän hallituksenne puuttuu näihin kysymyksiin? Kuinka aiotte vajeita ja puutteita oikoa, erityisesti jos EU aikoo vielä antaa lisärahoitusta teille. Monsieur Godmani. Kiitoksia sitten herra Godmanis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Celic, haluaisin kysyä teiltä kolmenlaisia kysymyksiä. Ensimmäinen liittyy talouteen, Näettekö kenties ongelmia tulevaisuudessa, kun tulette jäseneksi? Teillä on vielä 23 prosenttia työväestöstä maataloussektorilla ja noin 13 prosenttia BKTstä tulee maataloudesta. Te kuitenkin olette pakastemansikoiden ykkönen maailmassa. Eli sehän on mukavaa. Mutta jos puhutaan reaalitaloudesta, niin 25 prosenttia teollisuudesta on metalliteollisuutta. Se on teidän pää vientituotteenne ja teillä on teräs, eli erittäin korkealla tasolla, mutta te sanoitte, että teillä ei ole hiilidioksidipäästöjä, mutta metallihan on ongelma. Näettekö jotain mahdollisuuksia uudelleen järjestää tai restrukturoida tätä teollisuutta, erityisesti metallisektoria. Tätä haluaisin kysyä. Ja viimeinen kysymykseni on kiinnostava. Te ette todella ole pyytäneet kriisiapua, mutta te ö, vaihdoitte kuitenkin valuuttaa 25 prosentilla ja nyt tulette ylös päin on to, onko tämä realistisesti toiminut tämä järjestelmä kriisin aikana? Teillä oli hyvin pieni talouden hidastuminen ja sitten se lähti taas nousuun. Miten tämä liittyy työllisyyteen, koska työttömyyshän on teillä aika korkealla tasolla, noin 14 prosenttia. Tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä. Kiitoksia. Laszlo Surjan, ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, teidän esityksenne oli erittäin kiintoisa ja tärkeä ja oli eri, erinomainen ajatus käydä tätä keskustelua tässä vaiheessa. Saanko kertoa teille omista kokemuksistani? Tulen aika nuoresta jäsenvaltiosta Unkarista. Noin 15 vuotta sitten hallitusten välisessä kokouksessa keskusteltiin laajenemisen mahdollisuudesta ja tehtiin epämuodollinen päätös, että laajeneminen on ok, mutta rahaa ei heru. Jos sitten verrataan sitä, kuinka, siihen kuinka paljon vaikkapa Portugali tienasi, kun liittyi kerhoon. Ja sitten mitä taas vuonna 2000 liittyneet saivat, niin kyllä erot ovat merkittäviä. Johtajat olivat johdonmukaisesti sitä mieltä, että laajeneminen on ok, mutta rahaa ei hero. Eli se on aika vaarallista, jos te nyt argumentoitte lisärahan puolesta, ihan riippumatta siitä, oletteko oikeassa vaikka eettekö on eräs seikka, josta en ole ihan varma, nimittäin tämä lineaarisaatio. Se on toteuttamiskelpoinen asia ainoastaan siinä tapauksessa, että liittymispäivämäärä tiedetään. Jos sitä ei tiedetä, niin on vaikeaa vetää tämä viiva asianmukaisella tavalla. Oma pääministerini oli vierailulla teillä päin vähän aikaa sitten ja tietääkseni hänkin kertoi kokemuksistaan. Hän sanoi, että laajenemisessa ollaan saavuttamassa saturaatiopiste, joten olen sitä mieltä, että jos nyt ajatellaan vaikkapa aikaa puoli vuotta sitten, niin puhuimme laajenemisesta. Islanti voi tulla, jos haluaa, Kroatia, ja si- siinäpä se. Sitten pidetään pitkä tauko. Nyt taas tilanne on muuttunut eri syistä, eri tapahtumien vuoksi, ja ehkäpä myös kiitos Unkarin puheenjohtajuuden meidän mielestämme on ihan julkinen salaisuus se, että meitä kiinnostaa kyllä meidän etujemme mukaista on se, että naapurimme liittyvät Euroopan unioniin. On aina mukavaa olla kutsuvana osapuolena. Loppuun sanoisin, että jos laajenemiseen kehotetaan, jos maa haluaa hanakasti – liittyä EU-hun, niin silloin maan sisällä saattavat euroskeptikot korottaa ääntään. Eivät halua sitä tai tätä. Myös liian varhainen liittyminen, liian nopea, nopean tahtiin tapahtuva liittyminen on vaarallista. Onko talous todellakin lii, riittävän kilpailukykyinen, jotta se voi jäädä henkiin yhtenäismarkkinoilla? Jos ei, niin silloin menetämme työpaikkoja, tuottavuutta ja kauppavaihdon tasapaino tulee olemaan aika vinksallaan EUn sisälläkin, jos kilpailukykyä ei ole riittävästi. Eli teidän tulisi pyrkiä siihen, että taloutenne kävisi kilpailukykyisemmäksi. Ja toivon, että se on sitten kilpailu, riittävän kilpailukykyinen, kun liitytte toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Alfonsi. Kiitoksia. Sitten herra Alfonsi. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostin kovasti esitystä, jonka piditte ja joka osoittaa, että Serbialla on tahtoa kulkea eteenpäin. Meidän ryhmämme ja minä olemme sitä mieltä, että, länsi, että Balkan sijoittuu jo Euroopan rajojen sisään. Tämä on pikemminkin integraatiologiikkaa kuin laajentumislogiikkaa, joka tähän pätee. Ja tarkoitus on nyt toimia sillä lailla, että eurooppalaiset, jotka ovat jo meidän alueellamme, voisivat tulla mukaan taloudellisen konvergenssin myötä mutta totta kai me myös seuraamme demokratista ja ekologista konvergenssia, lähentymistä, mikä on tärkeää. Tehän sanoitte, että kun teette Kööpenhaminan kokoukseen lähtiessänne tienneet omista hiilidioksidipäästöistänne mitään, niin se tietysti kertoo jotain, mutta hyvä, että olette nyt paremmin selvillä. Eli se seikka, että tässä on kyse enemmänkin integraatiosta kuin laajentumisesta, me voimme tutkia ehdotustanne tarkoin, jotta voimme paremmin linearisoida tämän integraatiopolitiikan organisoinnin, jotta se voi saada jatkuvampia vaikutuksia. Jos lähdetään oikein kaukaa, niin kun liittymispäivämäärää tai hetkeä ei tiedetä, on vaikea mennä asioiden edelle, mutta jos integraatiosta puhutaan, niin silloin liittyminen on tavallaan varmaa. Ja totta kai, e, kun poliittinen tilanne paranee Balkanilla ja hallitusten poliittinen tahto e, menee siihen suuntaan, mihin te kuvasitte, niin silloin ollaan oikealla tiellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Gressle. Paljon kiitoksia. Minunkin mielestäni tämä oli erittäin mielenkiintoista. Olin erityisen iloinen siitä, että olitte hyvin rehellinen. Minun väestölläni tilanne on ihan sama kuin teidän kansallanne. Kyse on ainoastaan rahasta. Ja olemme tänään oppineet, että EUn uudet jäsenvaltiot saavat kymmenen kertaa enemmän kuin Länsi-Balkanin maat. Ja tietenkin tämä aiheuttaa valtaisia odotuksia ja se tosi seikka, että EUn oikeus yhteisö, josta on hyötyä, niin sitä ei ollenkaan niin ajatella. Ajatellaan ainoastaan rahaa. Ja no, Saksassa kansalaiset taas sanovat, että aina meidän täytyy vain maksaa. No ehkä se on ihan hyvä, jos näin rahan, rahan kautta taas päädymme yhteen. Minun äänestäjäni eivät halua enää maksaa. Jos minun äänestäjäni eivät halua enää maksaa, niin kuka sitten maksaa, kuuluu kysymys. Haluaisin pyytää teitä pohtimaan muunlaista taloudellista yhteistyötä Länsi-Balkanilla. Kun katson tätä, niin en ole yhtä optimistinen kuin te alueellisessa yhteistyön suhteen. Minä olen yhtä optimistinen kuin te. Voisitte tehdä paljon enemmän. Miksi teillä ei ole oikeastaan talousunionia? Kaikki Balkanin mailla on oma valuutta. Niillä on viisumipakko. pakko Miksi siellä ei luoda yhteistä talousaluetta, yhteistyötä, jota 20 vuotta sitten oli esimerkiksi Jugoslaviassa? Minä, minulta puuttuu se, että Balkanin maat todistavat, että ne ovat valmiita tekemään hyvää yhteistyötä yhdessä. Jos lähivuosina Euroopassa on kysy pelkästään rahasta, niin sitten me olemme kyllä kaikki hävinneet. Tässä ensimmäinen asia. Toinen asia. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, miksi toimiva valtio, ja minä aina olen olettanut, että teillä on toimiva valtio, miksi sillä kestää niin kauan mm, pidättää sotarikollisia, varsinkin kun sitten kuulee, että sotarikolliset ovat saaneet valtaisia eläkemaksuja. Niin, olisi mukava, jos voisitte avoimesti käsitellä tätä kysymystä. Kiitoksia. Kiitoksia. Lisäisin vielä ihan pari kommenttia, herra varapääministeri. Te puhuitte johdannossanne seikasta, jonka monet muutkin puhujat mainitsivat, eli Euroopan unionin keskuudessa on tietynlaista laajentumisväsymystä. Tästä me olemme toki tietoisia. Kun puhutaan laajentumissopimuksesta – se tarkoittaa kansainvälistä sopimusta, joka voi tulla voimaan vain 27 maan ratifioimana. Katsotaan, miten Kroatian kanssa käy ja ehkä Islannin kanssa, minkälaiseksi tämä ongelma muodostuu. Mutta meidän täytyy kaikkien olla tietoisia siitä, että ehdokas maan on vakuutettava paitsi Euroopan unionin toimielimet, Euroopan unionin parlamentti, myös 27 hallitusta ja parlamenttia – te sanoitte tämän heti omassa johdannossanne, että te tiedätte, että tämä vie aikaa eikä, eikä tämä ole mitään lastenleikkiä. Ja tästä meidän täytyy olla kaikkien tietoisia, kuten sanoinkin. Toinen huomautukseni koskee tätä suurta kiinnostusta linearisointiin, josta puhuitte tai puhuitte siitä tällä nimellä, eli avustusten progressiota. Totta kai, kuten jotkut sanoivatkin, tämä kaari tai käyrä olisi helpompi saada paremman näköiseksi, jos tiedettäisiin, milloin liittyminen tapahtuu tai mikä olisi se tavoite. Mutta tästä tulee nyt se ongelma. Kaikki kollegat, jotka tulevat maista, jotka ovat äskettäin liittyneet, tuntevat tämän ongelman. Eli tällainen epätasapaino tulee sellaisena aikana, jolloin taloudellinen avustus on suhteellisen rajallista. Ja tekninen ja hallinnollinen avustus on sitten taas voimakasta ja Euroopan komissio pitää paikan päällä kymmeniä virkamiehiä, tässä tapauksessa Belgradissa. Ja sitten yhdessä yössä tilanne muuttuu tilanne muuttuu, taloudellinen apu on yhtäkkiä suhteellisen massiivista, Euroopan politiikkoja aletaan soveltaa, mutta Euroopan komissio palaa Brysseliin ja ne virkamiehet eivät enää ole paikan päällä, siellä on niitä ehkä kymmenkunta enää tässä vaiheessa. Ja silloin huomataan, että tässä yksi epätasapaino korvataan toisella ja ensimmäiset EU-vuodet ovat joskus aika hankalia, aika vaikeita, koska resursseja on paljon ohjelmia on paljon, joita täytyy soveltaa, paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, joka täytyy panna täytäntöön, eli tämä koko eurooppalainen säädöskokoelma. Ja sitten tämä hallinnollinen apu, jota, joka auttaisi, sitä ei enää ole käytössä. No sellaiset maat, joissa hallinto ja tilanne ovat sangen vakaat, selviävät tästä ihan hyvin ja toisissa maissa sitten se ei ole niin helppoa. Arvoisa varapääministeri, kiitos, että vastaatte meidän kysymyksiin. Kiitoksia. Äh, vastaan ihan aika kronologisessa järjestyksessä. Mitä tulee oikeuslaitokseen, kun hallitus muodostettiin noin kolmisen vuotta sitten, yksi elementeistä, jossa, josta keskustelimme koalitiohallituksessa, oli se, että meidän täytyy samanaikaisesti torjua organisoitua rikollisuutta ja parantaa oikeuslaitosta. Yksi ilman toista ei toimisi. Meillä oli kokemuksia kymmeneltä vuodelta. Vakavia rikollisia oli pidätetty, mutta oikeuslaitos ei ollut kyennyt heihin, heidän toimintansa puuttumaan. Eli nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Me olemme käyttäneet aika paljon resursseja itse asiassa salainen poliisi metsästi Vladitsia ja muita ja suuria hume, huumerikollisia. Nyt, nyt Vladits on haakessa, Hadits täytyy vielä löytää. Palaan kohta siihen, miksi kesti niin kauan. Mutta nyt he todellakin voivat poliisin erikoisyksiköiden avulla tehdä työtään ja syyttäjät tekevät työtään. Me olemme yrittäneet erilaisia malleja, mutta tämä oli paras. Eli sellaisten ihmisten avulla, jotka todella tietävät, että pikkukaloja ei kannata pyytää, vaan niitä suuria. En puhu tässä edes Euroopan parlamentaarikoista, vaan ihan Serbian kansalaisista. Niin kauan kuin näitä isoja kaloja ei saada, niin ihmiset eivät luotta meihin. Ihmiset haluavat tietää, että vetävätkö tätä maata eteenpäin ne ehdokkaat, joita äänestimme vaaleissa, vai rikolliset. Ja meidän tavoitteemme ennen kaikkea ja tämä on myös se ydinlupaus ja sitoumuksemme on mennä eteenpäin tällä tiellä. Ei tässä nyt enää ole kyse mistään PowerPoint-esityksestä, koska Amerikan huumeviraston johtaja oli Belgradissa vähän aikaa sitten ja hän kommentoi meidän tilannettamme ja halusi strategista yhteistyötä, koska yhteistyössä olemme saaneet muun muassa tonnikaupalla kokaiinia Argentiinassa ja Uruguayssa, koska siinä vaiheessa, kun suuret pomot katkaistaan pois, niin niiden erilaiset lonkerot heikentyvät. Ja sen vuoksi olemme saaneet muun muassa Brasiliassa, Italiassa, Saksassa ja Ranskassa näitä pikkulonkeroita kiinni. Eli meillä on nyt sellainen myönteinen ilmapiiri ja sen ansiosta myös muut, muiden maiden poliisivoimat vaihtavat tietoja meidän kanssamme ja tämä antaa luottamusta poliisille ja myös oikeuslaitokselle ja myös kansalaisille siitä, että poliittista tahtoa tehdä tämä työ on. Mitä tulee oikeuslaitokseen? Onko se mutkikasta? Kyllä, me olemme demokratia. Vallan jako toteutuu. Minä olen edellisen ministerin E- edellisenkin hallituksen ministeri, ja muistan kyllä, kuinka muun muassa syyttäjät vetosivat, että siivotkaa ensin, lakaiskaa ensin oma porstuanne, heittäkää te ensin omat mädät omenanne pois koristanne, sen sijaan, että odotatte mei, meidän tekevän se. No, täytyy sanoa, että näin ei tapahtunut. On todettava, näin ei tapahtunut ja Gengis myös murhattiin osittain sen vuoksi. No ehkäpä kerron tästä enemmän viinilasillisen äärellä, se on surullinen tarina, koska kaksi muuta ihmistä, jotka al- loppujen lopuksi olivat tappajien joukossa, ää, pääsivät vapaiksi. Syyttäjät vapauttivat heidät, vaikka heidät oli otettu kiinni. Eli jokaisen linkin, jokaisen lenkin täytyy olla vahva, jotta koko ketju voi olla vahja. Kyllähän me emme halua, että Serbiasta puhutaan ainoastaan tällaisen rikollisuuden linssin läpi. Meidän täytyy itse olla tietoisia tästä asiasta, että meidän täytyy siivota oma porstuamme. Ja mitä tulee oikeuslaitokseen, niin me katsomme muun muassa niitä maita, jotka ovat hiljan liittyneet Euroopan unioniin, näemme, miten paljon ongelmia heillä on ollut. Mutta me tiedämme, että me voimme toimimalla saada aikaan hyviä uutoksia ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Ja olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että investoijien suuri ongelma on se, että he tietävät, että asiat näyttävät nyt hyvältä, mutta jos tulee jotain vilunkia, niin voimmeko luottaa oikeuslaitokseen niin, että oikeuslaitos ei ole kepeämpi paikallisia kohtaan. Minä tulen puhumaan AFETissa ja tulen ja valiokunnalle vielä eh, esittämään kirjallistakin materiaalia eh, lisää tästä aineesta. Me emme ole vielä päässeet metsästä pois. Me olemme nyt eh, työstämässä uutta perustuslakia, jossa myös puhutaan ähm, tuomarien ja syyttäjän nimittämisestä. Me teemme yhteistyötä muun muassa Venetsian komitean kanssa, mutta en nyt voi paljastaa kaikkia yksityiskohtia, mutta mutta meidän täytyy pitää huoli siitä, että emme tee virheitä, virheitä emmekä, tai ainakin teemme niitä minimimäärän. Tämä pätee niin tuomareiden kuin syyttäjienkin nimittämiseen. Uskon, että olemme jo aika paljon tehneet työtä tällä saralla. Mitä korruptioon tulee, 35-vuotias oikeusministerinne on sankarini. Hän on ottanut mafiapomoja kiinni ja samalla saanut kaksi lasta siinä sivussa. Hänen elämänsä on todella kurjaa, hän joutuu turvautumaan vartijoihin Ja meillä on nyt uusi korruption vastainen virastokin. Emme vielä tiedä, annetaanko sille syyttäjän toimivaltoja tai poliisitoimivaltoja tai sellaiseen poliisiin liittyviä toimivaltoja, mutta minulla on sellainen näppituntuma, että korruptio on vähenemässä Serbiassa. Me olemme pidättäneet Krakivatsissa viisi yliopiston professoria, eh, koska nämä olivat pyytäneet lahjuksia, mutta opiskelijat saivat nämä pyydöt, pyynnöt nauhalle. Ja ylipäänsäkin eh, lahjonta on hyvin yleistä. Muun muassa erään suuren kaupungin pormestari joutui tyrmään, koska kuultiin, salakuuntelun avulla saatiin tietää, että hän oli ollut valmis ottamaan lahjuksia ja tekemään palveluksia. Jos Serpeltä kysytään, onko korruptio yleistä, niin ihmisiltä. Ehkä saatte eriäviä mielipiteitä, mutta pikkuhiljaa tämä asia on parantumassa. Tästä asiasta joudutaan vielä puhumaan enemmänkin, koska ei sanoin vain häviä. Ja nyt pyrimme ennaltaehkäisemään korruptiota. Me systemaattisesti tarkastelemme sitä, kuinka valtiossa tehdään päätöksiä. Ja jos liikaa harkintavaltaisuutta, jos liialle harkintavaltaisuudelle on mahdollisuutta, niin pyrimme siitä luopumaan. Ja kaikki kaupallisten, kauppatuomioistuinten istumen päätökset ovat nähtävissä internetissä. No, en puhu tästä enempää, mutta te itse aloititte tämän aiheen, tästä aiheesta keskustelun. Me olemme lähteneet siitä, että rikollisuuden ja korruption torjuminen on ydinkysymys. Sitten lahjuks, sub, subventiot. Me olemme maa, joka ei ole halunnut antaa tukiaisia pankkijärjestelmälle. Me jäädytimme 80 prosenttia pankkien varoista, koska olemme ymmärtäneet, että että mätien pankkien uudelleen kapitalisoimisessa ei ole mitään järkeä. Nyt 90 prosenttia varoista on europohjaisissa pankeissa, joiden pääoma onkin, pääomatilanne on parempi kuin niiden emopankeilla. Me emme tarvinneet euroa ö, tähän, joten tukien osalta jo kymmenen vuoden ajan Serbialla on ollut sellainen filosofia, että ei kannata yrittää saada henkeä sellaiseen, joka on jo kuollut. Ja me pyrimme olemaan vetovoimainen investoijien kannalta. Muun muassa Fiatin, Fiat tulee rakentamaan tehtaan, joka tulee rakentamaan tuhansia ja taas tuhansia autoja. Ja tämä edellytti 300 miljoonan euron investoinnin. Fiat siis investoi näin paljon rahaa hankkeeseen. Tämä on erittäin tärkeää. Ja me annamme tukia ja etuja sellaisille tahoille, jotka haluavat avata, perustaa yrityksen Serbiaan. Sitten kansalaisjärjestöt. Ihmiset, jotka tulevat Serbiaan, ovat aika yllättyneitä siitä, kuinka laadukas on kansalaisjärjestösektori. Se on vähän kuin Milosevicin kauden sivutuote. Hyvin päteviä ihmisiä, hyvin ö, tahrattomia ihmisiä, jotka halusivat olla palvelematta tätä hallintoa. Monet professorit, jotka potkaistiin pois yliopistosta, ovat ryhtyneet kansalaisjärjestöjen jäseniksi ja ovat pysyneet siellä. Ja nyt tarvitaan selkeitä ö, sääntöjä rahoituksen saamiseksi. IPAn kautta kahdesta neljään miljoonaa e- euroa saadaan kansalaisjärjestösektorille vuosittain. Olemme auttaneet kansalaisjärjestöjä perustamalla muun muassa neuvontaviraston ja kehitämme tätä toimintaa vielä enemmänkin ja haluamme sellaisen kansalaisjärjestön, sektorin, joka on tukikelpoinen EU-varoille. Meillä on sopimuksia lähes kaikkien tärkeiden kansalaisjärjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöt ovatkin meille suorastaan kilpailuetu. E-, niin, voin kyllä antaa teille pitkän luettelon niistä uudistuksista, jotka on pantu alkuun tai joita on parannettu sen ansiosta, että meillä on tämä kansalaisjärjestösektori, joka painostaa. Sitten vastauksia parin kysymykseen. Linearisaatiosta. Niin, me emme tiedä, koska me liitymme. Ja pelin henki on se, että kukaan ei halua sanoa ääneen koska, vaikka joku tietäisikin. Eli tässä ei ole kyse vuosien 2014-2020 monivuotisista rahoituspuitteista. Ei kukaan voi sanoa, että vuonna 2018 Serbia, Montenegro 2017 ei. Ajatus on hiukan pidemmälle viety. Eli älkäämme odottako liittymistä, öö, jotta muuttuisimme itse. Ei muutos ole mikään yön ja päivän vaihtelu, vaan se on vähän niin kuin teini-ikäinen, joka kasvaa pikkuhiljaa. Hän tarvitsee koko ajan vähän tukea. 13-vuotiaana, 15-vuotiaana tarvitsee erilaista tukea kuin 18-vuotiaana, mutta vielä 20-vuotiaanakin tarvitsee tukea. Eikä kyse ole siitä, että tehdään pesäero pehmeän ja kovan painostuksen välillä. Mutta kun Tärkeää on se, että viipaloidaan miljoonat ja jaetaan se niille, jotka toimivat. Jos toiminnalla ei ole mitattavaa vaikutusta kansalaisten elämään, niin viisi niistä sitten. Ja monilla tuomioistuimilla on jutuista selvitys netissä. Te voitte itse katsoa, kuinka oikeuslaitoksen toiminta on parantunut, kuinka ihmiset arvostavat enemmän oikeusjärjestelmää tätä nykyä. Eli asiat menevät eteenpäin sillä tavalla, että on monivuotuisia, niin pehmeitä kuin koviakin ohjelmia, jotka kulkevat rintarinnan. Ja no, annoin mä teille esimerkiksi ö, oikeuslaitoksen, mutta voin myös käyttää teitä esimerkkeinä. Ei kannata yhteisrahoittaa teitä, jos muuten kuljetussektori on ihan nollatilassa. Mutta jos pehmeän painostuksen avulla ei saada edistystä, niin ei silloin kovatkaan järeätkään keinot eivät auta. The fact that the formal enlargement because of the fatigue. Uh, Lievää laajenemisväsymistäkin on ilmentynyt. Ehkä nyt on kaikkein hankalin hetki Euroopan unionissa edes laatia monivuotista rahoituskehitystä, mutta meidän kannaltamme on tärkeää, että saamme lineaarista lisäystä, ei nyt ihan mekaanisesti, ei pidäkään niin, että 20 prosenttia joka vuosi tapahtui, mitä tapahtuu, ei, vaan sen tulisi olla ehdollista kehityksen kehityksen tulisi olla sen ehto. Eli meidän tulisi asettaa tällaisia väliaikaisia kynnyksiä niin, että prosessi olisi eloisa, meillä olisi esteitä, joita ylittää sen sijaan, että loppujen lopuksi meidän pitäisi itse pärjätä, emmekä onnistuisi missään. Eli tämän lineaarisuuden myötä olisimme valmiita itsekin keskustelemaan prosesseista. Eh, Sitten eh, tämä osallistaminen. No bosnialaiset ystävämme tulivat tähän tapaamiseen eh, mutta eivät olleet valmiita saaneet löytää ketään, joka allekirjoittaisi tämän kirjeen, mutta ovat mukana. Mitä tulee Kosovoon, niin Washingtonissa Maailmanpankin IMFn kokouksien puitteissa näin uuden kollegani Kosovosta, joka vastaa äh, rahoituksesta ja taloudesta, ja me keskustelemme ja tämän asiakirjan voivat hyväksyä myös muut edunsaajat joten he ovat tervetulleita tekemään sen. Meidän ongelmamme Serbiassa on, että me emme tunnusta Kosovoa, eivätkä myöskään viisi EUn jäsenvaltiota, emmekä me voi allekirjoittaa asiakirjaa maan kanssa tai me tunnusta. Tietenkin olemme valmiita allekirjoittamaan sopimuksen UNMIK Kosovon kanssa, mutta eivät halua sitä. Ja Serbia jätti päätöslauselman YKssa, jossa vaadittiin vuoropuhelua Belgradin ja Pristinan välillä. Meillä oli neljä kierrosta tätä vuoropuhelua. E, tässä mukana oli erityisesti herra Cooper Madame Ashtonin tiimistä e, ja hänelle e, aiemme kertoa tuloksista. Ja kaksi asiaa, josta haluamme puhua. Yksi kysymys liittyen tulliin ja toinen liittyy Kosovon edustustoon Kosovon edustuksellisuuteen erilaisissa alueellisissa elimissä, koska tällä hetkellä se on ongelma heille ja meille. Serbia haluaa ratkaista tämän ongelman. Serbia ei halua jäätynyttä ongelma, konfliktia. Serbia tietää, että se ei voi liittyä EU-hun ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu, koska Serbia ei halua puuttua tällaiseen rajakysymyksiin. Mutta sama koskee Pristinaa. Joten tavoitteemme liittyä Euroopan unioniin on suuri kannustin saada aikaan historiallinen kompromissi Serbian ja Kosovan välillä, koska ongelmat eivät alkaneet Milosevicin kautta, eivätkä päätyneet hänen. Huomenna tapaan Rasa Linäin, joka on uusi pääjohtaja ja myöskin IPAsta vastaavan henkilön Komissio teki jo asiakirjan, joka osoittaa enemmän joustavuutta tässä asiassa, mutta täm, se on vieläkin hyvin varovainen. Eli jos parlamentti voi auttaa komissiota olemaan vähemmän varovainen, niin siitä olisi valtaisa hyötyä. No sitten Bulgariasta, vaikka Rovaneski onkin lähtenyt. Yksi esimerkki. Eurooppa haluaa kaasuyhteyksiä pohjoisen ja etelän välillä, idän ja lännen välillä. Tällä hetkellä meillä on venäläistä kaasua joka paikassa. Jätän nyt Nabukon ja South Streamin sivuun. Günther Oettinger kysyi meidän energiaministeriltä, meidän bulgariselta energiaministeriltä tulemaan ja sanomaan, että teidän täytyy rakentaa putki Sofian ja Enishin välillä, joka on Serbian eteläosassa, koska sitten me saamme toisen reitin ja voimme tasapainottaa maakaasu tuontia ja se on EUn edun mukaista. Sofia saattoi saada eh, jäsenyytensä kautta 65 miljoonaa euroa putkiosuudelle, joka on kuusi kertaa lyhyempi kuin Serbian eh, eh, täytyy rakentaa, ja Serbian maaperä on paljon hankal- vaikeampi, ja me saimme kahden miljoonan euron tuen, voisimme tehdä sovel- sopeutuvuustutkimuksen. Me emme pyydä EUlta tekemään asioita meidän puolestamme. Meillä ei ole valtionvelkaa. Meillä on terve pankkijärjestelmä. Mutta suuri Eurooppa ei voi odottaa, että me aivan yksin rahoitamme kaikki ne hankkeet, jotka ehkä, ja voin kertoa eh, ainakin kymmenen sellaista hanketta, ovat sellaisia, että EUlla on suurempi etu niissä kuin meillä. Se ei ole oikeudenmukaista eikä se tule tapahtumaan. Meillä ei ole rahoituksellisesti riittävästi kapasiteettia tehdä kaikkea yksin. En sano, että EU tulee tehdä kaikkea Länsi-Balkanilla, mutta sanon, että tässä on valtaisa win-win-tilanne nettomaksajille, koska EU-yritykset tulevat voittamaan nämä tarjouskilpailut. Tästä tulee suurta liiketoimintaa suurille ja pienemmille eu yrityksille. En nyt puhu siitä, miten kiinalaiset yritykset voittivat Puolassa, mutta tämä on enemmänkin aihe, josta te voitte keskustella. Tässä on yksi esimerkki. Sitten talous. Sen jälkeen, mitä tapahtuu euroalueella, me tiedämme, että me emme liity euroalueeseen ainakaan seuraavan 20 vuoden ajan, joten meidän valuuttamme on dinaari. Jos näin on, niin sitten meidän täytyy varmistaa, että meillä on dinaariin pohjautuva eikä euron pohjautuva talous, koska jos meillä on euron pohjautuva talous, niin siitä tulee systeeminen riski meille ja haittaa Euroopalle. Tapa toimia niin on saada aikaan kestävä vaihtotase. Ähm, me menimme Washingtoniin ja saimme kolmen vuoden IMF-järjestelmän ilman, että Bryssel auttoi meitä, koska näimme, että tällainen talouskriisi oli tulossa. Käytimme sitä sopeutuaksemme ja olemme toimineet hyvin, mutta se mitä siitä on syntynyt on työttömyys. Meidän työttömyysasteemme on noussut 13,6 prosentista 19,6 prosenttiin. Meidän alueellinen köyhyytemme on mm, mennyt 6,2-9,2 ja epätasa-arvoisuus on Serbiassa eh, uun tasolla. Meillä on alueellisia eroja yhdestä seitsemään eh, Belgradin ja maaseudun alueella välillä. Minulla on enää muutama minuutti aikaa. Euroskeptikoille sanoisin, miksi Saksan pitäisi maksaa? Ei sen pitäisikään. Emme puhu tässä valtaisista rahasummista, vaan pienistä. Toiseksi me olemme täysin tietoisia siitä, että ilmapiiri ei ole sellainen, että me voisimme vaatia Eurooppaa auttamaan meitä. Me tiedämme sen. Mutta se, mitä me tässä ehdotamme, on ehkä paremmin tunnistaa ne hankkeet, joissa syntyy tällaista etua kummallekin osapuolelle. Annan teille hyvin ajankohtaisen esimerkin. Joulukuussa 2009 Serbia ja myöhemmin muut Länsi-Balkanin maat saivat aikaan viisumivapaan matkustusoikeuden. Tällä hetkellä 33 miljoonalla eh, Serbian kansalaisilla on biometrinen passi. Ja näitä passeja tuottaa Mühlbauer-yritys, joka rakentaa nyt tehtaan Serbiassa eh, tuottaakseen turvallisuusasiakirjaa myöskin Afrikkaan. Ja kuusi miljoonaa on mennyt Schengenin alueelle. Näistä 6 miljoonasta oli ongelma 17 000 kanssa, eh, henkilön kanssa, jotka pyysivät turvapaikkaa. Tämä riitti aiheuttamaan ongelmia Schengen-järjestelmässä ja eh, luomaan jännitteitä meidän maamme eh, Ruotsin, Luxemburgin, Belgian välillä. Tämä riitti, jotta voisimme puhua romani integroinnista. Minä olen kansallisen romani komission puheenjohtaja. Tässä on kyse oikeuksista. Annan teillä esimerkin Posavevatsin kaupungista, jossa 21 romaniperhettä jotka elivät todella hirvittävissä olosuhteissa. IPAN avulla 390 000 miljoonalla eurolla saatoimme luoda 21 äh, rakennusta romaneille, äh, jotka olivat sopivia, eivät äh, kerrostaloja, vaan omakotitaloja, pyöreitä, joissa on yhteisöllisiä tiloja, jotka sopivat romaneille. Ja nyt he ovat olleet siellä neljä vuotta ja ehtona sille, että he voivat asua näissä taloissa, on se, että he varmistavat, että kaikki heidän lapsensa menevät kouluun. Ja kaikki nämä lapset todella menevät kouluun. Ja olemme antaneet heille myös avustajia tukemaan heitä, koska heillä ei ole inhimillistä pääomaa perheistä, joka auttaa heitä. Siellä oli kahdeksanvuotias pieni tyttö, joka hyppii ympärilläni ja sanoi, minä olen iloinen, minä olen iloinen ja minä kysyin, miksi sinä olet iloinen? Koska minä voin nyt oppia ja sanoin, että kyllä sinä saatoit oppia aikaisemminkin, mutta hän sanoi, että herra Gilic, minulla ei ollut sähköä, talvella ei ollut valoa, joten ei voinut opiskella. Lapset menivät kouluun ja kokemus on opettanut, että tämä koulutustapa on paras tapa vakauttaa ihmisiä, saada heidät työelämään ja niin poispäin. Emme me pyydä, että Eurooppa tekisi työ meidän puolestamme, mutta että katsoisimme hankkeita, joissa voisimme saada aikaan yhteistä etua infrastruktuurin, talouden, ympäristökysymysten tiedon kautta. Eikä kukaan voi vakuuttaa minua siitä, että vain uudelleenjärjestelyllä voidaan aiheuttaa valtaisia ongelmia. Kukaan ei laske säästöjä, vakauden säästöjä Valkanin maissa. Kaikki vain laskevat kustannuksia, myöskin pakolaisten, turvapaikanhakijoiden aiheuttamia kustannuksia. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tässä on myös alueellista taloudellista integraatiota joka on viime vuosina osoittautunut kauppajärjestelyksi, joka on tehnyt meistä paljon vastustuskykyisempiä kuin muista alueista. Ja uskokaa tai älkää, meillä on tällä hetkellä säännöllisiä kokouksia pääministerien, Serbian, Kroatian ja Slovenian pääministerien välillä, emmekä me puhu politiikasta, vaan me puhumme projekteista. Näitä on ollut jo monta tänäkin vuonna. Slovenia, Kroatia ja Serbia ovat muodostaneet yhteisyrityksen, koska olemme todenneet, että yhdessä me voimme enemmän saada hyötyä infrastruktuuristamme ja tämä on tulevaisuuden kannalta tärkeä hanke ja voin vakuuttaa teille, vaikka tämä on aikaisemmin ollut kymmenen vuotta sitten vielä täydellinen tabu, olemme ajatelleet, että ehkä meillä voisi olla pieniä lehto, lentoyhtiöitä vähän saman tyyliin kuin Skandinaviassa on SAS ja niin edespäin. No, tämä on vielä hieman monimutkaisempaa. Mutta kiitän eh, teitä erittäin lämpimästi siitä ajasta, jonka olette meille antaneet ja totta kai annan teille mielelläni kaikkea lisätietoja. Me emme pyydä kuuta taivaalta, eikä sitä emmekä ole pyytäneetkään – mutta kokemus kertoo, että me pyydämme teitä katsomaan, millä mekanismeilla tämä toimii ja meidän maamme toimii ja katsomaan hieman lisää niitä intresseitä EUlla on Länsi-Balkanissa. Jos me teemme ainoastaan vain sen, niin olemme jo tehneet tarpeeksi, sillä me alueelliset politi- poliitikot, joiden täytyy hallinnoida kansalaisten odotuksia, siten me saamme tarpeeksi välineitä, jotta Euroopasta tulee elävä ajatus siellä alueella. Sillä jos meillä ei ole projektia, niin miten me voimme laatia pitkän tähtäimen suunnitelman? Mielestäni on tärkeää, että meillä on tällainen näkymä. Kiitoksia oikein paljon. Merci beaucoup, monsieur le vice premier. Kiitoksia arvon äh, varapääministeri ja kiitos siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiimme. Ja kun me äh, kaikki muistamme 20 äh, vuotta sitten, miten Jugoslavia oli liekeissä ja sydän murtuneena sitä katselimme, ja nyt ajattelemme, että Slovenia on jo Euroopan unionissa, Kroatia liittynee pian ja Serbia on hyvissä käsissä. Ja kun kuuntelee teidän eh, sekä ajatuksenne kirkkautta että teidän innokkuuttanne ja me voi olla vain iloinen kaikesta tästä. Me ymmärsimme erittäin hyvin teidän viestinne ennen kaikkea, mitä tulee seuraavan rahoituskehyksen rahoitusnäkymien eh, ajan ja me tulemme kohtaamaan ulkoasiainvaliokunnan ja nyt minä päätänkin sitten istunnon tähän. Kiitos.